Tässä ei kylläkään sanota, että kanta mihin. Parlamentin asetuksen hyväksymiseen ja neuvoston asetukseen hyväksymiseen liittyen asetuksen 1073 kautta 199 kumoamiseksi ja Euratom asetuksen kumoamiseksi. Tämän kannan olen ottanut vastaan Tämä tieto löytyy myöskin pöytäkirjasta ja parlamentilla on kolme kuukautta aikaa ottaa tähän kantaa ja aika alkaa käymään kulumaan huomisesta päivästä lähtien. Ja nyt lähdemme siirtymään keskusteluihin ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Kesto on enintään yksi tunti, toivottavasti aika riittää ensimmäisenä käsittelemään Bangladesin tilannetta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Tanok. Hän on laatinut tämän tekstin. Kiitos puhemies, kun olin Dakarissa äh, muutama vuosi sitten ja näin siellä, kävin siellä museossa ja näin ähm, millaisia kauheuksia 71 äh, toteutettiin, erityisesti vähemmistöjä kohtaan, hinduja, kristittyjä ja buddhisteja vastaan. Äh, neljä vuosikymmentä on kulunut ja nyt on melkein täysi syyttämättömyys tähän asti ollut äh, näille sotarikollisille. Siksi onkin ihan oikein, että heidät nyt vihdoinkin viedään oikeuden eteen. Äh, tämän suuruuksille äh, rangaistuksille ei pitäisi olla mitään rajoituksia rankaisun suhteen ja onkin väärin vaatia Bangladesia, että heidät tuomittaisiin Bangladesin ulkopuolella. Meidän täytyy tarjota Bangladeshin hallitukselle kaikki mahdollinen tuki, jotta laki ja järjestys saadaan jälleen aikaan ja toivomme, että näiden oikeudenkäyntien tuomiot päättävät tämän kivuliaan kauden Bangladeshin historiassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Koska olen aloitteen tekijä, siinä, että Bangladesista keskustellaan kiireellisenä asiana tänään. Haluan korostaa sitä, kuinka merkittävä Euroopan parlamentin reaktio on viimeaikaisiin tapahtumiin, jotka seurasivat Delvar Hossain Sayadin kuolemantuomiota. Hänhän on islamistipuolue Jamatin varapuheenjohtaja. Emme tosiaankaan voi jättää huomiota mm, tätä poliittisen välivakan purkausta, joka on pahin Bangladesissa. Olemme paradoksaalisessa tilanteessa, koska kansainvälisiä rikoksia käsittelevä tuomioistuimen, jonka tulisi auttaa Bangladesia voittamaan ne kauhut, jotka liittyvät tämän kansakunnan syntyyn 71, onkin viimeaikaisten väkivaltaisuuksien syy. Meidän tulee tietenkin osoittaa, että selkeästi tuomitsemme kuolemantuomion ja vaadimme, että Bangladeshin viranomaiset muuttavat tuomiot sekä moratoriot kuolemantuomioille kansainvälisten standardien noudattaminen, mitä tulee oikeudenmukaiseen oikeudenkäynteihin, on välttämätöntä, eritoten kun kyseessä on kansallista sovintoa edistävä tuomioistuin. Väkivallan tekoja, e, jotka seurasivat tätä tuomiota, ei voida hyväksyä, tulivat ne sitten e, Jamaat-puolueen tukijoilta tai e, turvallisuusjoukoilta. Rauhanomaiset mielenosoitukset ovat perusoikeus, ja, mutta väkivalta taas ei koskaan ole vastaus. Ja on hyvin huolestuttavaa, että Human Rights Watchin mukaan suurin osa uhreista johtui järjestysvoimien toiminnasta. Meidän tulee muistuttaa Dakan hallitusta siitä, että se on päävastuussa kansalaistensa turvallisuudesta. Lopuksi on korostettava sitä, että Bangladeshin väkivaltaisuudet osoittavat yhteiskunnan polarisoitumisen. Se on jakautunut avamin edistämään maallisuuteen ja BNP uskonnollisuuteen ja BNB on liittoutunut Jamaat eli islamin kanssa. Meidän päätöslauselma vetoaa nyt kaikkiin osapuoliin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Preda. Seuraavana edustaja Giringa de Ödenberg. Yksi minuutti. Oikein paljon kiitoksia herra puhemies. Kansainvälinen rikostuomioistuin ilmoitti Meisedin rangaistuksesta Bangladesissa syntyi tämän jälkeen rauhoittomuutta. Kun tuomio langetettiin, noin viisi, 50 eh, ihmistä on kuollut ja nyt on ryhdyttävä vakauttaviin toimenpiteisiin Bangladesissa ja varmistaa sovinnon, teki, val, sovinnon teko. Bangladesh kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka käyttävät edelleenkin kuoleman rangaistusta. Kansainvälisistä sitoumuksista täytyy pitää kiinni, jotka liittyvät kuoleman rangaistukseen. Me vastustamme kuoleman tuomion käyttöä ja me olemme useampaan otteeseen vedoneet sen puolesta, että tästä barbaarisesta rangaistuksesta luovuttaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Lambert, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä puhun myöskin tämän val- puheenjohtajana sekä ryhmän jäsenä. Euroopan parlamentti on tukenut sitä, että täytyy tehdä sotarikosoikeudenkäyntejä ottaen huomioon 40 vuotta sitten tehdyt rikokset ja niiden vielä maa, langettamat varjot. Viimeisen vaalien tulokset hyväksyttiin laajalti ja tuo puolue on nyt hallituksessa, mutta monet meistä ovat ristiriitaisessa tilanteessa. Me kannatamme näitä oikeudenkäyntejä, mutta meistä on ikävää, että kuolemantuomio on vielä voimassa. Me ymmärrämme näiden tuomioiden poliittisen ulottuvuuden, mutta on tärkeää, että tuomioistuimet ovat eh, täysin hallitsevat asian täysin ja poliittinen sekaantuminen asiaan on vältettävä. Me olemme, että Bangladesh haluaa käsitellä menneisyyttään, mutta tämä ei saa tarkoittaa sitä, että nämä oikeudenkäynnit jäävät alle kansainvälisten standardien. Ja nyt on erittäin huolestuttavaa, että vetoomusoikeutta on muutettu. Ymmärrämme, että julkisuudessa tunteet nousevat pintaan, mutta on ollut jo riittävästi väkivaltaa ja kuolemia. On todella äh, tragedista nähdä, kuinka ähm, viime aikoina vähemmistöihin on ähm, kohdistunut sortoa ja että on käytetty asevoimia siviilejä kohtaan, joten vaadimme, että nämä väkivaltaisuudet lopetetaan mahdollisimman pian. Oikein paljon kiitoksia. seuraava, edustaja Wikström puolitoista minuuttia. alla... Kiitos puhemies. Kaikki ne, kaikkien ihmisten täytyy todellakin tehdä selkoa tiliä siitä, mitä tapahtui vuonna 1978. Kaikki syylliset pitää tuomita. On totta, että <clears throat> rikolliset pitää tuomita, mutta puhemies on ihan totta, että jos käynnistetään oikeudenkäynti, niin sen pitää olla oikeudenmukainen ja yhdenvertainen, sen pitää noudattaa myös kansainvälisiä normeja. Ja oikeusturva pitää taata myös oikeusistuimessa. Ja näin ei ole tänä päivänä vielä tapahtunut tähän mennessä. Jos me ajattelemme rikkomusten määrää suhteessa ihmisoikeuksiin, niin tämä luettelo on hyvin pitkä. Tuo, todistajia on kidnappattu ennen kuin he pääsivät oikeussaliin, ja heitä, ei ole kuultu, he, heitä on kuultu oikeussalissa ilman oikeusavustajia jos syytetään ihmisiä rikkomuksista ja kansanmurhasta, niin oikeudenkäynnin pitää olla todella oikeudenmukainen ja yhdenvertainen. Bangladesh tarvitsee ja ansaitsee enemmän. Sen takia Euroopan parlamentin pitää pyytää tiukasti Bangladeshin hallintoa ottamaan vakavasti meidän kritiikkimme ja lopettaa nämä epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Kiitoksia edustaja Wikström. Seuraavana edustaja Vergia. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitos puhemies 1971 itsenäisyys, itsenäisyyssotaa käynnistyi täällä Länsi-Bangladesissa ja, ja silloin saatu, syntyi tuhansia eli miljoonia uhria. Silloin tarvitaan, kuinka paljon pitää korjata ja korjata näiden uhrien aiheuttamat kärsimykset ja heidän perheensä aiheuttamat kärsimykset. 2010 perustettiin oikeustuomioistuin joka ryhtyi tutkimaan näitä tapauksia, mutta nämä tämän oikeusistuimen tuomiot synnyttävät lisää väkivaltaisuuksia. Olemme voineet todeta tämän viime viikkoina. Bangladesin hallitus ei voi ei ole pystynyt noudattamaan kansainvälisen oikeuden normeja eikä ole taannut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Emme voi hyväksyä sitä, että kadun painostuksesta muutetaan lainsäädäntöä ja tällä ei ole mitenkään <clears throat> rauhoitettu ihmismieliä, vain tulipalo on vain kasvanut. Mm, vihan viranomaiset vastaavat painostuksella ihmisten mielenilmauksiin, mutta tässä on kyseessä monet puole- poliittiset puolueet, joiden pitää ottaa vastuu, jotta saataisiin rauha palautettua maahan. Kiitoksia edustaja Versia. Tässä kuultiin laatijat. Nyt ryhmien puolesta edustaja Katsmarek. Yksi minuutti. Szanowni Państwo, dążenie do sprawiedliwości jest uzasadnione. Herra puhemies, arvoisat kollegat, oikeuden tavoittelu on oikeutettua myös Bangladesissa. Vaikkakin tämä on hyvin myöhäinen ajankohta. Uhrit oltaisiin voitu välttää. Me tarvitsemme kansallista sovinnontekoa ja oikeutta. Siihen olisi helpompi päästä, mikäli oikeuden tuomioistuimet eivät käyttäisi kuoleman tuomiota. Bangladesissa voidaan saavuttaa rauha, mutta sen on perustuttava etnisten vähemmistöjen yhtäläisiin oikeuksiin. Kaikilla ryhmillä on oikeus tällaiseen rauhansaan yhdessä eloon ja väkivallasta on luovuttava. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kretu, yksi minuutti. Olemme erittäin huolestuneita näitä väkivaltaisuuksista Bangladesissa. Menneisyyden haavojen aukeaminen ei voi olla hyväksi yhteiskunnalle. Kuten parlamentti on useasti korostanut, kuolemantuomio ei voi olla mikään oikeuden saanti. Se, että rikoksella tuomitaan ja rikoksia, on kansainvälisten oikeuden vastaista. Pyytäisimme Bangladeshin viranomaisia muuttamaan kuoleman tuomiot tässä oikeudenkäynnissä sotarikoksia vuodelta 1971 vastaan väkivaltaisuudet, joita on nähty viime viikkoina, niitäkin on, nekin on saatava pysäytettyä. Väkivalta ei ole koskaan ollut mikään ratkaisu ja me tulisi mahdollisimman pian saada sinne rauhanomainen ilmapiiri. Tämä ei ole poliittisesti motivoitua. Paljon kiitoksia edustaja Kretu. Seuraavana edustaja Benion yksi minuutti. Kiitoksia unionissa. Meillä on hyvät suhteet Bangladesiin, diasporan ja yhteistyösopimusten kautta. Tästä syystä meillä on oikeus ja velvollisuus kritisoida näitä väkivaltaisuuksia. Viimeaikaiset tapahtumat johtuivat siitä, että ei enää luotettu tilanteeseen. Oikeusvaltiojärjestelmän rikkomukset ovat niin ilmeisiä ja säännöllisiä, että meidän täytyy puuttua tilanteeseen. Meidän täytyy vaatia moratoriota rangaistuksen liittyen, mutta yhtä lailla tärkeää on vedota hallituksen suuntaan, että me voisimme katsoa, mitä esimerkiksi YK voisi tehdä kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perustamiseksi. Sitä kautta voidaan varmistaa oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja koko yhteiskunta luottaisi tuomioihin ja hallituskin voisi luottaa siihen, että syylliset joutuvat edes vastuuseen tekosistaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Benjen. Seuraavana edustaja Bilan, yksi minuutti. Puhemies, tilanne Bangladesissa on heikentynyt viimeisen kahden parin viikon ajan. Tämä johtuu viranomaisten päätöksestä saattaa kaikki sotarikolliset vastuuseen. Yhteiskunta on kuitenkin hyvin jakautunut, mitä vi- tulee siihen, mitä 40 vuotta sitten tapahtui. Valitettavasti nämä ö, väkivaltaisuudet johtivat kuolemiin ja erityisesti hinduvähemmistö kärsii, militantit mm, polttavat temppeleitä ja hinduväestön omistamia kauppoja ja taloja ihmiset jäävät kodittomiksi Mm-hmm. Ja on kauhistuttavaa, että hinduvähemmistö on joutunut uskontonsa takia kohteeksi. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että meidän eh, tulisi vedota viranomaisiin, että ne lisäävät toimia eh, kansainvälisten ihmisoikeusstandardien ylläpitämiseksi. Vain silloin tuomioistuin voi toimia kunnolla. Me odotamme avoimuutta ja, eh, ja riippumattomuutta siltä. Kiitoksia edustaja Biilan. Seuraavana edustaja Mastalka. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Navrhovaná rezoluce patří... Herra puhemies, päätöslausuma esitys on yksi niistä, joka vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa. Minä olen ollut tyytyväinen ajatukseen, että kansainvälinen rikostuomioistuin käsittelee näitä riko, sotarikoksia. Tavoitteena ei voi olla vain ainoastaan hävinneen osapuolen rangais, rangaistaminen. Meidän täytyy katsoa, että myöskin syylliset joutuvat edesvastuuseen. Nyt on kulunut vaikka kuinka paljon aikaa näistä rikoksista. On vaikea enää selvittää, mitä silloin tapahtui. Ihmiskunnan vastaiset rikkomukset, niihin pitäisi soveltaa tietenkin kaikkia mahdollisia rangaistuksia paitsi kuoleman tuomiota. Tuomioistuimen tarkoituksena on selvittää totuus, mitä tapahtui aikanaan ja uhrien pitäisi saada jonkinlaista hyvin kor, korvausta tilanteesta, mutta meidän täytyy pohtia myöskin, mitä pitäisi tehdä. Ehkäpä Etelä-Afrikka voisi toimia esimerkkinä. Apartheidin jälkeen arkipiispa Tutu selvitti asian ja rauha saatiin sovinnon teon kautta aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuulimme ryhmän edustajan nyt muihin edustajien. Seuraavan edustaja Vasesku. Kiitoksia puhemies. Viime vuosina Bangladesh on kokenut tärkeää talouskasvua, joka perustuu hyvin paljon vientiin ja ulkomaisiin investointeihin. Kuitenkin nyt maa on vaikeassa tilanteessa, koska tällä hetkellä puolet sen asukkaista elää köyhyysrajan alapuolelle. Bangladeshin talouskasvu on nyt vaarantunut näiden väkivaltaisten mielenosoitusten vaikutusten takia. Äh, mielestäni viranomaisten täytyisi nyt yrittää saada aikaan vuoropuhelua opposition kanssa, jotta he löytäisivät ratkaisun tämänhetkisen kriisiin. Äh, toisaalta äh, kansallispuolueen ja sen liittolaisten rohkaisu mielenosoittajille tekee tilanteesta vain hankalamman ja tästä kärsivät nimenomaan Bangladeshin kansa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia edustaja Basescu. Seuraavana käsittelyyn ilman puhujaluetteloa. Arvon kollegat, aikataulu on tiukka. Käsiä-menettelyä varten on oikeastaan äh, aikaa kahdelle puhujalle. No kolmelle annan puhu, puheajan ja tässä annan puheaikaa niille, jotka e, eivät saa muuten puheaikaa tämän iltapäivän aikana. Edustaja Hibner. Mówiąc o przypadkach łamania praw człowieka w Bangladeszu, staje mi przed oczyma... Kun puhumme ihmisoikeusrikkomuksista Bangladesissa, niin näin edessäni 14-vuotiaan Helan Katarin, joka joutui epäinhimillisen oikeudenkäynnin uhriksi se, mitä hänelle tapahtui, oli barbaarinen teko. Tällaista ei pitäisi tapahtua sivistyneessä maailmassa. Hänet raiskattiin naimisessa olevan miehen toimesta. Ja hän joutui kärsimään äh, rangaistuksen, joka johti hänen kuoleman. Miksi näin kävi? Tämä traaginen tapaus osoittaa, että Bangladesin maaseudulla ei ole koulutusta eikä myöskään oikeusjärjestelmää. Siellä vain sharia hallitsee. Mutta kun katsotaan tilannetta tarkemmin, niin Bangladesh on maa, jolla on suuria ongelmia oikeusjärjestelmän käytön suhteen, joten nyt vetoankin Bangladesin pääministerin suuntaan sanoen, että tehkää kaikkenne turvallisuuden tason nostamiseksi ja yrittäkää välttyä tällaisilta Helena Kataran tapa, tapaisilta tapauksilta. Kiitoksia. Tavaa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tavares, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti, minä haluaisin vain lyhyesti tässä yhteydessä muistuttaa meille tästä suuresta 20 vuosisadan tragediasta Intian ja Pakistanin välisistä yhteenotoista ja sen jälkeen Länsi- ja Itä-Pakistanin välisistä yhteenotoista, joka on synnyttänyt siis Bangladesin. Haluan tässä lähettää vetomuksen Bangladesin kansalle ja sen viranomaisille niiden tuomioistuimen välityksellä. Ne haluavat saattaa, saada sovinnon aikaan, mutta, mutta Bengalin perinte, Bengali, Bengali perinteitä pitäisi noudattaa. Meillä meidän pitää ajatella Lagoria Rabinkania, jotka ovat osallistuneet itsenäisyyssotaan 1971. Ja kaikki nämä tärkeät henkilöt ovat noudattaneet huma inhimillisiä perusoikeuksia. Meidän pitää, meillä pitää olla tuomioistuin, joka ei langeta tuomioita. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tavares. Näin päätämme käsittää menettelyn ja puheenvuoron saa komission jäsen Davanaki. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, me toivotan tervetulleeksi parlamentin hyväksynnän päätöslauselmalle, joka koskee koskettaa Bangladeshin tämänhetkistä ihmisoikeustilannetta. Tämä viimeisin väkivaltaisuuksien aalto, jonka johdosta sata ihmistä on kuollut ja useat loukkaantuneet, on huolestuttanut meitä huomattavasti. Korkea edustaja Ashton antoi toinen maaliskuusta lausuman, jossa hän on huolestunut kuolemantapauksista mielenosoituksissa. Ihmisoikeudet on äh, nähtävä äh, Bangladesien haasteiden yhteydessä. Tämä liittyy äh, liialliseen väestön kasvuun, elintarviketurvallisuuden puutteeseen, köyhyyteen, luonnon katastrofien uhkaan, toimielimellisiin ongelmiin ja vähemmistökysymyksiin. Kolmas osa kansasta elää köyhyysrajan alapuolella ja epätasa-arvo on suuri ongelma, samoin kuin lukutaidottomuus ja, äm, äm, ja nälkä. Tämä saattaa tilanne pahentua vielä ilmastonmuutoksen takia ja Euroopan parlamentti on pitkään käsitellyt näitä kysymyksiä Bangladeshin kanssa. Kun otetaan huomioon konflikti hallituksen ja opposition kanssa ja nämä mielenosoitukset sotarikosoikeudenkäyntien yhteydessä, niin vaarana on, että väkivaltaisuudet lisääntyvät nyt kun parlamenttivaaritkin lähestyvät. Parlamenttivaalit järjestetään tam- joulukuussa 2000 2013 tai tammikuussa 2014. Tämän rauhanomaiset ja osallistavat parlamenttivaalit ovat erittäin tärkeä Bangladeshin demokratian vahvistamiselle. Poliittisten voimien on päästävä yhteisymmärrykseen vaalien järjestämisistä. Kansainvälisen yhteisön tehtävä ei ole määritellä eh, vaalien sääntöjä. Meidän tulee ainoastaan tukea EU toimii vaalitarkkailijana viime vaaleissa ja on valmis toimimaan tarkkailijana tulevissakin vaaleissa, jos saamme kutsun sotarikosoikeudenkäyntien oikeudenkäyntien lopputulos tulee todennäköisesti vaikuttamaan kokonaistilanteeseen, kuten olette huomanneet. Se tosiseikka, että vastustamme kuolemantuomita kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien pahimmissa rikoksissa, ei tarkoita sitä, että että kannatamme syyttämättömyyttä. Me olemme erittäin tietoisia niistä hirveistä tapahtumista, jotka tapahtuvat tapahtuivat ähm, vuonna 1971 sodassa. Ne useat kuolemat ja hirveät rikokset, ähm, joita silloin tehtiin, aiheuttaa sen, että oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeää Bangladesin kansalle. Me olemme äh, pyytäneet, että osapuolet hillitsisivät itseään. On tärkeää, että vähemmistöä suojellaan erityisesti. Kaikkia ponnisteluja tarvitaan, jotta tilanne ei riistäytyisi käsistä. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa komission jäsen Damanaki. Kuusi päätöslausumaa luonnosta on jätetty tähän liittyen. Keskustelu asiasta päättyy tähän ja iltapäivän päätteeksi suoritamme aiheesta äänestyksen. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Irak vähemmistöryhmän, erityisesti Irakin turkmeenien ahdinko. Ensimmäisenä saavat laatiat puheenvuoron edustaja Lisek yksi minuutti. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani komisarz. Sytuacja w Iraku na przestrzeni Hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Irakissa tilanne on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut hyvin hankala sekä sisäisesti